ilmoittaneet minulle kirjallisesti, että he ovat tulleet valituksi Irlannin parlamenttiin ja heidän Euroopan parlamentin mandaattiinsa päästyy. Todetaan jäsenten valitsemiset Euroopan parlamenttiin yleisillä välittämillä vaaleilla ja siitä annetun säädöksen 7. artiklan toisen kohdan sekä työjärjestyksen neljännen artiklan ensimmäisen ja neljännen kohdan